We can start with uh, the adoption of the agenda, the green... Aloitetaan esityslistan hyväksymisestä. Vihreät haluavat suolista kysymystä lisätä, joka liittyy mielipiteiden vaihtoon komission kanssa tilanteista viidessä, viidellä alueella, jotka liittyvät ympäristöoikeuskysymyksiin, ympäristötarkastukset, kestävä kulutus ja hormatonta häiritsevät tuotteet aineet. Jos vastalauseita ei ole, tällä lisäyksellä tässä voidaan lisätä ja 17a uusi kohta tulee sitten keskiviikkoiltapäiväksi. Later we have, uh... Myöhemmin puheenjohtajan tiedonannot. Ja seuraava koskee seuraavia valiokunnan kokouksia, kun nämä komission ehdokkaan jäsenten sitten kuulemiset menevät päällekkäin. 29. ja 36. lokakuuta envi on peruutettu. Kuulemiset järjestetään seuraavalla tavalla. Komission jäsenehdokas Vellan kuuleminen yhdessä kalastuskomitean kalastusvaliokunnan kanssa maanantaina 29. syyskuuta kello 14.30. Komission jäsenehdokas eh, Andri, Andriu Kaitisin kuuleminen tiistaina 30. syyskuuta kello 9. Komission ehdokas, eh, jäsenehdokas Arjas Kanjeten kuuleminen yhdessä Itrevaliokunnan kanssa keskiviikkona ensimmäinen lokakuuta kello 18. Varapuheenjohtajan Bratusekin kuulemistilaisuus yhdessä ITREn kanssa maanantaina 6. lokakuuta kello 14.30. Jäsenet saavat kutsut ja esityslistaluonnokset sihteeristöltä kaikkiin kuulemisiin, joissa Envi-valiokunta on mukana. The second point of uh, the chair's announcement, it is... Sitten toinen osa puheenjohtajan ilmoituksia. Tämä koskee Italian valtion tapaamista 30. syyskuuta tarkoituksena keskustella sitesin uudelleen laatimisesta. Puheenjohtaja esittelijä ja Italian puheenjohtaja valtio keskustelee tästä asiasta. Se on nyt lukkiutuneena, koska neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat eri mieltä delegoidusta ja täytäntöpana säännöksistä ja yritämme löytää tähän ratkaisuun. Seuraava ilmoitus koskee tulkkausta. Tänään meillä on tulkkaus saatavilla 21 kielellä. Pahoittelemme virolaisten ja maltalaisten kollegoiden puolesta, Heillä ei ole tulkkausta näille kielille. Kokousasiakirjat ovat saatavissa sähköisenä ja kokous välitetään verkkoon suorana. Digital signature. Uh, members sitten oli tämä digitaalinen allekirjoitus. Asian jäsenet voivat käyttää digitaalista allekirjoitussovellusta, jonka kautta voidaan sähköisesti allekirjoittaa tarkistuksia. Tämä on AT 4 AM-sovellus. Siihen tarvitaan PIN tai Smart Card. Digitaalista allekirjoituksesta on useita hyötyjä, turvallisuus, liikkuvuus ja aika ajansäästö mielessä jotta digitaalista allekirjoitusta voidaan käyttää, jäsenten on yksittäisesti pyydettävä tällaista PIN-koodia tai älykorttia. Digitaalia allekirjoituksen hyödystä ja käytöstä kerrotaan 9. lokakuuta kello 16. Te olette saaneet siitä sähköpostitse jo kutsun. Sitten e-meetingin esittely. Jotta paperin kulutusta voitaisiin vähentää, parlamentti on käynnistänyt hankkeen, jonka nimi on e-meeting. Sen kautta voi tutustua kaikkien valiokunnan asiakirjoihin kannettavan tietokoneen tai tabletin välityksellä. Rova Virpi eh, Köykkä ja eh, Dine Awadi ITEC-pääosastosta lyhyesti kertovat tästä hankkeesta. Pyydän nyt lyhyttä esittelyä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta ja tilaisuudesta saada tulla esittelemään teille tämä e-meeting, eh, e-kokous järjestelmä. Te, jotka viime lainsäädäntökaudella olitte jo tämän valiokunnan jäseniä, olette varmasti tästä eh, sähköistä kokouksesta kuulleet ja sitä käyttäneetkin mahdollisesti, mutta koska täällä on uusia jäseniä ja uusia henkilöstöedustajia, niin äh, voisimme esitellä sitä teille lyhyesti. Niin kuin puheenjohtaja totesi, tämä e-meeting äh, auttaa koko Euroopan parlamenttia vähentämään paperin kulutusta. Kaikki tiedämme, että aiemmin äh, kokouksia varten painettiin kovasti paperia, mutta itse asiassa aika harvat käyttivät kaikkia niitä asiakirjoja, joita, joita oli tuotettu, ja näin syntyi paljon jätettä. E-meeting paitsi korvaa paperiasiakirjat, myös auttaa ihmisiä työskentelemään tehokkaammin ja muuallakin kuin toimistoissaan tai kokoushuoneissa – eri mobiililaitteiden kautta. E-meeting on itse asiassa kehitelty täällä Euroopan parlamentissa, Euroopan parlamentin tarpeet huomioon ottaen työskentelyn puolesta. Tätä voi käyttää älypuhelimessa, kannettavassa tietokoneessa, e, tabletissa, kunhan on wifi tai 3G yhteys. Asiakirjoja voi muokata, työstää ikään kuin ne olisivat paperia. Me esittelemme teille nyt e-meetingin lyhyesti ja jos teillä on jonkinnäköinen kone mukana, ne vaikkapa tabletti tai älypuhelin, voitte kirjautua sisään. Me olemme teille toimittaneet tällaisen yhden sivun asiakirjan emme halunneet äh, liikaa paperia esitelläksemme äh, e-meetingiä ja ylipäätään tämä on nyt ihan poikkeuksellista, että tämä paperiltakin löytyy. Lyhyesti. E-meeting on siis äh, nettisovellus. Teillä täytyy olla nettiosoite, josta tämän löydätte. Se löytyy myös siitä pikaoppaasta, joka teille on paperilla toimitettu. Sitten käytätte ihan tavallista parlamentin käyttäjätunnustanne sekä salasananne. Ja puheenjohtaja, jos sallitte, niin kollegani esittelee nyt lyhyesti, Dine Awadi esittelee nyt lyhyesti, miten tämä e-meeting oikein toimii. Kiitos. Um... Hyvää huomenta. Teen, esittelen tätä iPadilla. Mitä tahansa muutakin laitetta voi käyttää tähän tarkoitukseen. Kuten todettiin, e-meeting on verkkosovellus. Mitä softaa ei tarvitse asentaa. Sovellusta varten täytyy käyttää Euroopan parlamentin virallista sivustoa. Ja siihen vielä sitten kenoviiva e-meeting. koska tämä on sisäinen sovellus henkilökunnalle, avustajille ja muille, niin käytän, käytän salasana ja tunnosta. Nyt käytän omaani. Tässä on käyttäjätunnukseni. Tässä on salasanani. sen sisällä ensimmäistä kertaa sovellukseen. Tässä on avaussivu. Tässä on tavallaan kolme askelta asiakirjan valitsemiseksi. Kieli, valiokunta ja istunto. Tässä klikkaan aloita ja tässä on käyttäjäliittymä Käyttöliittymä on tarjolla kaikilla kielillä ja kaikki valiokunnat ovat samalla tavalla käytettävissä zoomaan silloin tällään tähän te näette, miten käydään tätä pingasta. Aina kielen englanniksi. Ja sitten täytyy valita vielä valiokunta. Ja nyt valitsen ympäristövaliokunnan. Tässä on yleisnäkymä. Vasemmalla on istunto. Oikealla on tämä esityslistanäkymä näkymä jokaisesta istunnosta. Oikealla ylhäällä on erilaisia parametreja tai parametreja, vipuja, joilla voi valita. Tässä on dokumentti, näkymä tai esityslista näkymä. Voitte valita näiden välillä. Jos haluatte uusia piirteitä tai apua, tässä on palautemahdollisuus ja sitten myös tämmöinen help-apu neuvosivu. Mikä tahansa viime hetken asiakirja voidaan liittää kokoukseen. Asiakirja voidaan liittää milloin tahansa ja jakaa kenen tahansa kanssa. Ja, ja sitten tässä voidaan myös jakaa mikä tahansa esityslistan kohta. Se voi jakaa kollegan tai avustajan kanssa näytän sovelluksen sisällöstä vähän lisää. Jos vasemmalta valitsen tämän päivän istunnon 24. Ja tässä oikealla on päivitetty näkymä esityslistasta ajantasaisine dokumentteineen ja, ja voin klikkaamalla valitsemalla tahansa kohdan saan lisäkohtaa tietää, mistä tahansa esityslistan kohdasta. Tarkoitetaan, tarkoitetaan esittelijä sen sellaista. Menneisyydessä nämä tulostettiin. Ideana on, että e-meeting-sovellusta voi käyttää painetun sanan korvikkeena. Jokaista esityslistä kohtaa varten on siihen liittyvät asiakirjat. Voin saada esityslistan sitten jos luonnoksen tästä esimerkiksi millä tahansa kielellä. Nyt valitsin romanian ja nyt voin valita sen ja katsella sitä. Jos haluaa vuorovaihtoa asiakirja, vaikutusta asiakirjaan, niin sitten on helppoa olla yhteistyössä muiden ohjelmien kanssa. Tämä voi avata eri ohjelmissa. Nyt avaan sen esimerkiksi Adobe Lukiassa – joka on tavallaan tämä editori. Ja nyt voin olla vuorovaikutuksessa tämän työkalun kanssa. Näen, että sen ok, voin tehdä muistinpanoja. Tässä kommentti. Kaikki mitä teen on paikallista. Olen vuorovaikutuksessa paikallisen asiakirjan kanssa minä en jaa tätä asiakirjaa nyt kenenkään kanssa. Kun tämä muistinpaneen teko on loppu, minä voin jakaa asiakirjan avustajan tai kollegan kanssa. Ja kaikki nämä muistinpanot on talletettu tähän uuteen versioon ja voin jakaa sen. Tämä on tyypillinen e-kokouksen käyttötapa. Käytän näitä asiakirjoja milloin tahansa. Voin käyttää kaikkia kieliversioita, voin avata dokumentin. Voin jakaa sen kollegojen kanssa. Meillä on toinen e komitee läheinen sovellus, josta kerron myös. Se on kaikkien valiokuntien työkalu, se on tila, johon kaikki valiokunnat voivat tallentaa kaikkien tapahtumien dokumentteja. Sieltä voi löytää ekstra tietoa kokouksen valmisteluun, mielipide, äh, lausuntoluonnoksia, mietintöluonnoksia, tarkistuksia, tarkistusten takarajoja. Tämä on e komitee sovellus ja kaikki komiteat voivat käyttää sitä. Tämä näkymä on rikkaampi. Valitsin tämän ää, kannettavilla mobiililaitteilla toimivan sovelluksen. Se ori toimii kaikilla näyttöresoluutioilla. All the information related to the members. Tässä on kaikki jäseniin liittyvä tieto, avustajien liittyvät tiedot, se on heidän kontaktitiedot, sihteeristö, poliittiset ryhmät. Tämä sivu on oikein hyödyllinen avustajille. Voila! Tässä oli e-komitea ja sitten e-meeting – jonka jo näytinkin. Esitykseni loppuu. Onko tällä kysymyksiä? Thank you. Non credo che ci siano domande. Ei taida olla kysymyksiä tästä aiheesta. Tämän esittelyn tarkoituksena oli ainoastaan osoittaa kollegoille, millaisia välineitä meillä on käytössä. Sihteeristön ja ITEC-pääosaston kanssa järjestämme vielä tapaamisen koulutustilaisuuden avustajille niin, että voimme laajentaa näiden välineiden käyttöä enemmän. Kiitän itse pääosastoa ja nyt menemme esityslistaan. Seuraava kohta on kohta neljä. Aiheena on tämä tiedonanto, jonka olemme saaneet neuvoston kannasta. Ja se koskee jäsenvaltioiden mahdollisuutta rajoittaa muutogeenisten kasvien viljelyä tai kiertää se alueellaan. Saimme neuvoston kannan. Tässä vaiheessa haluaisin vain muistuttaa teille, että tällä asialla on pitkä historia. Komissio teki alun, alkuperäisen ehdotuksen vuonna 2010. Parlamentti heinäkuussa 2011 hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa ja vasta kesäkuussa 2014 päästiin neuvostossa poliittiseen sopimuksen ja kaikki jäsenvaltiot tukivat tätä, paitsi Belgia ja Luxemburg. Ne äänestivät tyhjää. Heinäkuun lopulla neuvosto hyväksyi virallisen kantansa ja se välitettiin 15. syyskuuta täysistunnolle. Italian puheenjohtaja valtiona haluaa pyrkiä päästä sopimuksen toisessa käsittelyssä ennen tämän vuoden loppua. Ja olemme näin olen vahvistaneet seuraavan aikataulun. 13. lokakuuta käsittelemme mietintöluonnosta. luonnosta Keskustelemme siitä ympäristövaliokunnassa. Tarkistusten jättämisen määräaika 15. lokakuuta. Äänestys valiokunnassa mandaattia varten 5. marraskuuta. Ja toivoin, että neuvoston kanssa päästään sopimukseen. Meillä olisi vahvistava äänestys sopimuksesta valiokunnassa tammikuussa 2015 ja sitten täysistunnossa asiasta päätettäisiin tammikuussa 2015 tästä asiasta. Halusin teille vain kertoa näistä aikataulukysymyksistä. Sitten seuraava kohta. Kohta viisi. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 23. 24. heinäkuuta, 3. syyskuuta 2014. Mikäli näihin pöytäkirjoihin ei esitetä huomiota ennen tämän kokouksen loppua, pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Nyt menemme seuraavaan kohtaan. Se koskee työjärjestyksen 106 artiklan mukaista vastalausetta päästökauppajärjestelmä, luentelo toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille vuosina 2015-2019. Hmm? Su questo punto eh, questa obiezione è stata sollevata. Vastalauseen on esittänyt vihreä ryhmä. Kollega Eichhout, annan puheenvuoron Eichhoutille välittömästi. Hän voi kertoa tästä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitän kaikkia siitä, että olette kiinnostuneita tästä aiheesta. Aika monet lopparit viime hetkellä lähtivät sähköpostikampanjaan. Ehkäpä pitäisi puhua siitä, mikä on hiilivuoto, mikä on hiilivuotoluettelo. Meillä on päästökauppajärjestelmä ja tiedämme, että on yrityksiä, joilla on ongelmia kansainvälisen kilpailun suhteen. Ja jos yrityksillämme tällaisia ongelmia kansainvälisen kilpailun suhteen on, niin yritykset voivat saada lupia ilmaiseksi, eivätkä huutokaupan pohjalta. Järjestelmän on tarkoitus toimia niin, että se perustuu huutokauppaan, mutta näitä ilmaisia lupia saadaan ongelmatapauksissa, poikkeustapauksissa. On laskutapa, sitä on muutettukin usean otteeseen ja siitä päätettiin vuonna 2008, että millä yrityksillä tämän laskutavan, monimutkaisen laskutavan perusteella on mahdollisuus päästä tähän hiilivuotoluetteloon. Envivaliokunnassa vuonna 2009 jo vastustimme tätä menettelytapaa. Tuolloin totesimme, että tämä johtaa siihen, että liian monet yritykset pääsevät hiilivuotoluetteloon niin, että lähes kaikki yritykset, jotka tuottavat hiilidioksidipäästöjä, pääsevät luetteloon. Ja valitettavasti olimme oikeassa. Tällä hetkellä yli 95 prosenttia teollisuuden hiilidioksidipäästöistä on hiilivuoto listalla. Jos ei ole listalla, niin sitten kyllä teollisuudessa on varmaan tehnyt jotain, jotain väärin ja pitäisi kyllä lopata hiukan paremmin. Tämä on siis valtava luettelo. Valitimme tätä jo vuonna 2009, mutta meille komissio lupasi tärkeän asian lupasi, että vuonna 2014 tätä asiaa tarkastellaan uudelleen. Myös vuoden 2008 laissa lukee, että asia on tarkasteltava uudelleen. Ja 2014 on nyt äh, ainut mahdollisuus 2008-2020 äh, välisenä aikana poistaa yrityksiä tältä, äh, tältä listalta. Muuten niitä voi siihen toki kyllä lisätä muinakin aikoina. Meille luvattiin siis uudelleen tarkastelu vuonna 2014, siksi päätimme, että luotamme tähän ja komissio teki asiat niin kuin oli luvannutkin, teki arvio vuonna 2014 kesällä, lupasi myös vaikutusarvion, mutta vaikutusarviota ei vieläkään ole julkaistu. Ja tämä on kyllä aika iso ongelma. Uusi komissio on luvannut parempaa sääntelyä ja jos nyt ylipäätään parempaa sääntelyä halutaan, niin eikö juuri se, että vaikutusarviot, jotka on tehty ja joihin perustetaan päätökset, tulisi julkaista niin, että me tiedämme, mitä tässä on taustalla ja mihin päätös perustuu. No, kaikki tiedämme, että mitään ei saa salailla ja me tietenkin saamme vaikutusarvion ja se on toimitettu myös niille jäsenille, jotka asiasta ovat kiinnostuneet, koska meidän mielestämme asia on kyllä niin tärkeä. Tällä hetkellä suurin ongelmamme on seuraava. Kun määritellään, mitkä yritykset päästä pääsevät luetteloon käytetään 30 euron hintaa per päästötonni. 3,030. Kaikki tiedämme, että tämänhetkinen hinta on tuossa viiden euron kieppeillä. Ja tämä aiheuttaa ongelman, koska mitä korkeampi äh, hiilipäästöhinta on, sitä useampi yritys pääsee luetteloon. Jos tämä olisi 100 euroa tämä tonnihinta, niin sitten kaikki yritykset olisivat äh, luettelossa mukana. Tällä hetkellä 30 äh, euron hinnalla 95 prosenttia yrityksistä on mukana. Ja tämä on kyllä aika kiinnostavaa äh, tarkastella tätä vaikutusarviota sen sivulla 33 Äh, hienosti todetaan, että äh, ääriskenaariossa vuoden 2020 äh, hiilipäästötonnihinta voi olla 12 euroa, siis se on kaikkein villein arvio. Eli vaikutusarviossa todetaan, että ei ole mitään järkeä käyttää 30 euron hintaa luettelon pohjana. <laughs> Mutta ja sitten on niitä, jotka sanovat, että kun kerran laissa lukee 30 euroa, niin sen on oltava 30 euroa, mutta tässä sivulla 33 vaikutusarviossa todetaan ja lainaan, että direktiiviteksti ei mainitse tiettyä hintaa tai tiettyä arvoa, jota on sovellettava käytännössä. On oltava vaikutusarviojärjestelmä, jonka pohjalta todella analysoidaan kaikki käytettävissä olevat tiedot ja näihin pohjataan, näihin pohjataan sitten se hinta, jota viitehintana käytetään. Nyt vien teidät vielä tämän vaikutusarvion sivulle neljä, jossa todetaan, että paras vaihtoehto olisi tai johtaisi siihen, että näitä ilmaisia lupia – ei olisi yhtä suurta määrää. Vuoteen 2019 mennessä ilmaisten lupien määrä vähenisi noin 48 prosentilla ja tämä toisi 5 miljardia euroa lisää jäsenvaltiolta, siis tulopuolelle. Ja tärkeää on myös, että täällä todetaan, ei puhuta hiilihinnasta, joka heittelehtii. Ei, vaan tämä 5 miljardia euroa, joka mainitaan, ää, jaetaan kuka maksaa, kuka saa, niin komission ehdotus on säilyttää hinta 30 eurossa. Komissio siis ei ota huomioon omaa vaikutusarviotaan. Ja tämä 5 miljardia euroa annetaan teollisuudelle, jolla ei ole minkäännäköistä ongelmaa maailmanlaajuisessa kilpailu maisemassa, koska tämä hinta on asetettu niin korkealle. Eli me, laitet, me annamme nyt jäsenvaltioille 5 e- miljardin euron laskun ja veronmaksajien taskustahan tämäkin maksetaan. EPPn kollegat, jotka kaikissa talouskeskusteluissa toteavat, että meidän täytyy olla tiukkana veronmaksajien rahoja, ei saa tuhlata. Ja nyt tässä keskustelussa yhtäkkiä tämä 5 miljardia, joka tulee veronmaksajien taskusta, teollisuudelle, jolla ei minkäännäköistä ongelmaa ole kansainvälisessä kilpailussa, niin EPP ei näe tässä minkäännäköistä ongelmaa. Antoivat jopa maanantai-iltapäivällä lehdistötiedotteen, joka on täynnä virheitä. Niin, PC. En minä sano, että koko lista pitää repiä. Sanon vain, että listan pohjana hiilivuotolistan pohjana täytyy olla todenmukainen hinta niin, että todella ilmaiset luvat menevät niille teollisuuden aloille ja niihin yrityksiin, jotka sitä tarvitsevat, jotka todella kärsivät maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tätä kutsutaan hyväksi sääntelyksi ja rahaa tulee käyttää siellä, missä sitä tarvitaan, eikä veronmaksajilta tule antaa tulonsiirtoja teollisuudelle, joka tätä ei edes tarvitse. Mä olen aika pettynyt kyllä, erityisesti nyt Peter sinuun, koska sinä tiedät tämän asian, sinä tunnet tämän asian ja siitä huolimatta pidät kiinni väärästä kannastasi. Siis rahan uudelleenjako on hyvin, hyvin tärkeä. Viimeinen juttu vielä ja loppareiden sähköposteissakin tämä on todettu, että tämä, tämä luo epävarmuutta teollisuudelle, epävarmuutta. Mutta niin kuin totesin, vuonna 2008 jo luvattiin vuodelle 2014 uudelleen arviointi, ja nyt tämä vaikutusarvio osoittaa, että 30 euroa per tonni ei ole reilu hinta. Kaikki toimijat, paitsi teollisuus, toteavat, että hinta tulisi muuttaa. ja se valtiotkin ovat tätä mieltä. Vaikutusarviossa havaitaan hinta, joka, tai todetaan hinta 16,5 euroa, joka sekin on yläkanttiin. Ja he toteavat, että sitten tämä pitäisi jakaa mahdollisimman reilulla tavalla. Mutta poliittinen päätös on kuitenkin sitten ihan toisenlainen. Ja sitten me täällä Euroopan parlamentissa, meillä on kyllä oikeus esittää vastalause. Mielestäni paitsi, että meillä on oikeus esittää vastalause, meillä on velvollisuus esittää vastalause. Meidän, päätöksentekijöiden on sanottava komissiolle, eh hei, tämä on huonoa politiikkaa, tämä ei ole parempaa sääntelyä. Haluamme parempaa sääntelyä mahdollisimman pian. Toimikaa oman vaikutusarvionne pohjalta ja sen suositusten mukaisesti. Se on hyvää sääntelyä. Meidän velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäsenenä on vastustaa tätä ja vaatia komissiolta parempaa hiilivuotoluettelua. Teollisuus tiesi, on koko ajan tiennyt, että uudelleenarviointi on tulossa, ja he tietävät, että meillä parlamentissa on oikeus esittää vastalause, ja nyt me toimimme oikeutemme ja minun mielestäni velvollisuutemme mukaisesti meidän on pyydettävä uutta hiilivuotolistaa komissiolta. Sehän heillä jo onkin, koska laskelmat on tehty vaikutusarviota varten. Eli käyttäkää järkevää reilua hintaa ja tehdään sen pohjalta uusi hiilivuotoluettelo. En min, minäkään tätä mielelläni tee, mutta minun mielestäni kyse on nyt lainsäädäntömme laadusta. Se tässä on pelissä. Siksi minä vastustan tätä ja toivon saavan Euroopan parlamentin enemmistön ö, mukaan niin, että saadaan parempaa sääntelyä tästä päivästä alkaen. Grazie e adesso... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Aloitetaanpa Peter Liisestä. Vielen dank. No kiitos, kiitos puheenjohtaja. Minunhan tuossa viitattiinkin äskeisessä puheenvuorossa, siksi on mukava, että saa reagoida välittömästi. Voin sanoa näin ennalta jo, että kyllä minä ymmärrän Bas Aikhautin kannan ja niiden kollegojen kannan, jotka tämän päätöslausumaesityksen ovat allekirjoittaneet. Mutta minua suututtaa kovasti tiettyjen lopparien toiminta. Hyvin vaikutusvaltaiset lobbarit ovat nyt vastustaneet päästökauppajärjestelmää ihan kokonaisuudessaan. Jotkut heistä ovat tämän jopa sanoneet ääneen, pitävät tätä aivan typeränä järjestelmänä ja kun hinta on näin alhainen kuin se on, niin ei tarvitse muuta kuin odotella vaan, että koko päästökauppajärjestelmä kuolee, kuittuu oman mahdottomuutensa, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että päästökauppajärjestelmä säilyy. Koko Euroopan ilmastopolitiikka asetetaan kyseenalaiseksi ja tälle kyseenalaistamiselle minä en tukeani anna. Monet äh, talouselämän edustajat ovat nyt huolissaan Jotkut lobbarit ovat viime kuukausina ja vuosina pelanneet likaista peliä. Jos näin ei olisi ollut, niin emme joutuisi nyt tätä keskustelua käymään. Sitten Bas Eichhout ehkä olisi valmistellut tämä vastalausensa joka tapauksessa, mutta hän ei olisi saanut sille tällaista kaikupohjaa. Me tarvitsemme kunnianhimoista eurooppalaista ilmastonsuojelupolitiikkaa Euroopan unionin on toimittava. Se on tullut aivan selväksi myös New Yorkissa Ban Ki-moonin järjestämässä huippukokouksessa. Oli aika kiusallista, että Euroopalla ei ollut yhteistä kantaa, joten nyt on kyllä korkea aika meidän päättää 40 prosentin päästövähennyksistä Euroopan unionissa. Tämä on saatava aikaan ja tämä on EPP-ryhmän kanta. Mm, meidän ei ole tarpeen tästä kansainvälisestä ratkaisevasta luvusta poiketa. Meidän tulisi vahvistaa päästökauppajärjestelmää, siksi tuin sen takapainottamista. Itse asiassa tätä tuki myös nyt eroava ilmastokomissaari. Hän taisteli kovasti tämän puolesta. Ja Ivo Belet, esittelijämme markkinavakautus toimien suhteen saa myös minun tukeni. Mielestäni tätä tulisi varhaistaa jopa vuoteen 2017. Se, että emme ole saaneet teollisuudelta tämän enempää tukea, on osa ongelmaa ja siksi tätä keskustelua täällä nyt käymme. Sillä jos haluamme päästökauppajärjestelmän toimivan ja parantaa komission ehdotuksia, niin sitten ei enää voi puhua viidestä eurosta, ja jos tämä menisi läpi, niin tietyt Bassinkin argumentit, niiltä putoaisi pohja. Tämä on siis hankala tilanne. Me olemme tästä kaksi kertaa keskustelleet. Bas Aikhautin ehdotusta emme voi tukea. Yksi asia tuossa jäi sanomatta, se on kuitenkin äärimmäisen keskeinen tässä keskustelussa. Hiilivuotoluettelossa tuetaan niitä yrityksiä, jotka ovat teknologian eturintamassa. Vain 10 prosenttia yrityksistä saa nämä lupansa ilmaiseksi. Kaikkien muiden on osallistuttava huutokauppoihin ja ostettava. Vain 10 prosenttia prosenttia, kymmenen parasta prosenttia, teknologisesti parasta prosenttia saa ilmaiseksi lupansa. Me haluamme tukea innovaatioita myös päästökauppajärjestelmässä. Me haluamme tukea uusinta teknologiaa ja näin teemme. Ja näin tehdessämme meidän ei mielestäni tulisi pakottaa heitä ostamaan näitä lupia 50 eikä 20 eurolla. Mielestäni ei missään nimessä saa rangaista niitä yrityksiä, jotka ovat teknologisesti kärjessä. Meidän täytyy tukea innovaatioita. Se on hyvin tärkeä ulottuvuus päästökaupassa. En haluaisi, että ne yritykset, jotka viime vuosina ovat investoineet matala hiiliteknologiaan ja saattaneet yrityksensä aivan eturintamaan tässä, niin en todellakaan haluaisi, että heidät hylättäisiin tältä hiilivuotolistalta. Toki tästä on käyty moniakin keskusteluja, olen monien kanssa tästä puhunut ja kun ajatellaan, että jos vaikkapa jalkapallossa häviää ottelun, niin syytteleekin siitä vaan ei suinkaan omaa peliä, vaan tuomaria. No esimerkiksi saksalaiset eivät ole äh, Champions League-otteluita viime vuosina voittaneet ja ne, jotka peliä esimerkiksi Bayern Münchenin ja Real Madridin välillä katsoivat, äh, tiesivät, että ei siinä kyllä tuomarissa ollut syytä. Espanjalaiset olivat parempia ja mielestäni parhaita tulee palkita ja tukea innovaatioita. Olisi kyllä aivan kuolin iskujärjestelmälle, jos ensin sanoisimme eh, yrityksille, että investoikaa, investoikaa, kuulkaa parhaiden joukkoon, ja tämän jälkeen sanoisimme, että ei me käänsimme kelkkamme, ei sinua palkitakaan siitä, että investoit, eh, et pääsekään hiilivuotolistalle. Tämä nyt olisi täysin mahdoton lähestymistapa. Ei sekään mikään salaisuus ole, että komissio sisäisessä keskustelussa suunnittelussaan on luonut yhteyden nimittäin tämän 40 prosentin välillä, jota kaikki haluamme, niin tämä hyväksyttiin komissiossa, koska oltiin sovittu siitä, että hiilivuoto luettelua ei lähdetä muuttamaan. Oli siis komission jäseniä, jotka eivät halunneet tätä 40 prosenttia, eivät missään nimessä, mutta suostuivat siihen, kun sovittiin tästä poliittisesta yhteydestä hiilivuotoluettelon ja tämän 40 prosentin välillä. Tänään on nyt kyse siis oikeudellisesti siitä, että kyllä vai ei. Eli me voimme joko hylätä tämän koko luettelon, sanoa komissiolle, että haluamme toisen luettelon, mutta missään ei sanota, että minkälainen se toinen luettelo sitten tulee olemaan. Eli oikeudellisesti voimme sanoa vain kyllä vai ei. Joko hylkäämme tämän luettelon tai hyväksymme sen. Ja tämä johtaa kyllä hylkäystapauksessa siihen, että minkäännäköistä öö, suunnitelmallisuutta ei ole yhdelläkään yrityksellämme, ja tätä me emme todellakaan halua. Myönnän, että monet ovat vastuussa tästä käytävästä keskustelusta, tämän sanoin aluksikin. Tietyt lobbarit täällä Brysselissä ovat toimineet tavalla, joka on vahingollinen, mutta me emme halua, että pk-yritykset joutuvat kärsimään, ja juuri pk-yritykset kärsivät kaikkein eniten siinä tapauksessa, että me hyväksymme Paasa-Aikautin ehdotuksen. Siksi EPP vastustaa sitä. Grazie Peter Liese. Adesso la parola... Kiitoksia. Sitten Matias Grote. Kiitos. Minun ryhmäni ei vielä ole päättänyt, miten äänestää. Me halusimme odottaa tämän päivän keskustelua ja mitä komissio sanoo. Itse henkilökohtaisesti sympatiseraan kovasti Bas Eichhautin ehdotusta. Mehän viime kaudella puhuimme hyvin paljon päästökauppajärjestelmästä takapainottamisesta. Iivo Peletin mietintö, markkinavakautus niin, että järjestelmää voi ottaa huomioon suhdanne vaikutukset ja olla joustava. Kukaan nyt ei varmaankaan ole niin hullu, että haluaa heittää hiili vuotolistan roskakoriin ja haluaa, että kaikki yritykset siirtyvät Euroopasta muualle. Pete Liise mielestäni tässä kyllä nyt suorastaan lehdistötiedotteessaan äh, yritti saada kokonaisen savuverhon tämän koko esityksen eteen. Se ei ollut ihan rehellistä. No, ähm, mitä jos äh, sanotaan, että toimitaan nyt sitten kuitenkin vähän niin kuin käsijarrulla. Muistan koko tuon takapainotuskeskustelun. Se oli hyvin suuri osa elämääni silloin, kun sitä keskustelua käytiin. Äh, ja hiuksetkin siinä harmaantuivat meillä on liikaa lupia markkinoilla ja komissiolta täytyykin kysyä, että mitä vaikutusta on, jos hinta on 30 euroa tai 16 euroa? Mitä se merkitsee lupien määrälle, jos hinta hinnaksi asetetaan 16 euroa? Tämähän teillä vaikutusarviossanne on kai tiedossa tai sen pohjalta. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa koko tälle laskutavalle? Eli jos hinnaksi asetetaan 30 euroa, mutta todellinen hinta on tällä hetkellä 5 euroa. Tässä on 25 euron väli. Kuka, kuka tämän laskun maksaa? Tämä on ihan yksinkertaista matematiikkaa. Tämä pystyisi mm, kyllä, tai tämä tulisi pystyä kertomaan. Ehkäpä komissio voi kuvailla meille, että kuka maksaa ja kuka saa sitten hyödyn ja sitten vielä palaisin tähän itse asiaan. Jos me tuemme Bas Eichhautin ehdotusta tänään, niin mi- mihin tämä johtaa esimerkiksi aikataulullisesti? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin vuoden 2016 huhtikuuhun mennessä täytyy yritysten ostaa nämä vuoden 2015 luvat. Ensin komissio on työskennellyt todella hitaasti, aivan etanan vauhtia, salaillut, ei antanut Euroopan parlamentille tai muillekaan tiedoksi tätä vaikutusarviota. Ja nyt yhtäkkiä onkin hirveä kiire. Eli eh, kun tämä hiilivuotoluettelo käydään läpi, niin kyllä tässä nyt ainakin 4-5 kuukautta varmasti aikaa menee. Voisiko joku kertoa minulle aikataulusta? Se kiinnostaisi minua ja varmasti monia muitakin kollegoita. Ja yleisesti, mitä vaikutusta tällä on lupien määrään? Kollegoille ja, kollegoista ja lobbareista tässä Pete Liise puhui, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Jotkut lopparit yrittivät estää takapainottamisen, sanoivat, että 5 euroa on kuitenkin liikaa, 6 euroa on liikaa. Ja loogisestihan tämän tulisi johtaa siihen, että hiilivuotolista tulisi pohjata todelliseen hintaan eli viiteen euroon saman tien, jos kerran yritykset ovat tätä mieltä. Ei kukaan halua haudata koko hiilivuotolistaa, mutta yksi asia on kyllä ihan selvä. Kyllä meidän täytyy tuota listaa muuttaa vastaamaan todellisuutta aika piankin koska vaikea ihmisten on ymmärtää ilmastonsuojelua ja erityisesti ilmastonsuojelun hintaa. Ei voi olla niin, että yksi osapuoli saa mm, todella paljon tukea ja, ja, ja taakankevennystä ja toinen osapuoli maksaa aina viulut. Minun ryhmäni tänään iltapäivällä vielä päättää sitten kannastaan. Ei tämä ole ollenkaan helppo asia ei sitä voi lakasta myöskään maton alle. Nyt haluamme käydä kunnollista keskustelua ja kyllä minä täällä tiettyjä loppareita minäkin kyllä syyttäisin. En nyt sano mitään nimiä kuitenkaan, vaikka voisin sanoakin. Grazie, Mr. Duncan. Kiitoksia sitten eh, herra Duncan. Chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja alkuun sanoisin, että olen herra Heikkaiden kanssa samaa mieltä vaikutusarvioinnin suhteen. Se pitäisi se olla julkista ja meillä pitäisi olla aikaa käsitellä sitä. Sen, tämä sanottuna ECR ei kannata tähän ehdotusta. Täytyy ymmärtää, miten pääsemme tähän tilanteeseen. On selvää, että e päästökauppa ei toimi, ei ainakaan niin kuin aiottiin. Jos ajattelemme matkan alkua, huomaamme, että että rahoituskriisi on iskenyt. Ja sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, mitä teollisu- teollisuuteen kautta maailman. Ja nyt äh, alamme nähdä, että teollisuuden toiminta alkaa palata entisilleen. Ja hiilen hintaa tarkastellessa meidän täytyy nähdä se tuon rahoituskriisin kontekstissa. ETSn e tarkoitus on selkeä rinnastaa hiilehintaa. Kaikki, mitä parlamentti ja komissio ovat pyrkineet, on vaikka esimerkiksi backloadingista tai markkinoiden vakauttamisesta, tarkoituksena on saada hinta takaisin 30 euroon tonnia. Tämä pitäisi tunnustaa. Meillä on haasteena tämän vastalausen käsittely. Jos me toimme sitä, me luomme ongelman. Meillä on kaksijakoinen päätös kyllä tai ei. Jos kannatamme vastalausetta, luomme epävakautta juuri silloin, kun yritykset tarvitsevat vakautta suunnittelussa. Minitäysistunnon peruuttaminen luo uusia ongelmia. Miten me voimme käsitellä loppuun tämä vastalauseen oikeellisen keinoin? Se on epäselvää minulle. En tiedä, mitä voimme jatkaa jos meillä ei ole 2015 alussa listaa, olemme merkittävää epävakautta luomme oikeudellisen porsareijan niille yrityksille, joihin tämä vaikuttaa. Se on uskokseni ongelma. Kun hieman pitää olla, että mahdollistamme vakauden teollisuudelle, jotta elväminen jatkuu ja e, meidän on luotava etäisjärjestelmä, joka toimii, niin kuin aluksi aiottiin. Meillä on joukko keinoa, ja millä edetä tässä. Näistä syistä selkeästi uskon, meidän ei esi tukea vasta lausetta, eikä ECR sitä tue myöskään. Kiitos. Okei, okay. Mr. Gerbrandi. Kiitoksia sitten herra Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Oletan, että suuri enemmistö läsnäolijoista tänä, täällä ovat Eurooppa myönteisiä, kuten itsekin olen. Me Euroopan myönteiset kävimme läpi aika vaikean vaalikampanjan. Äänestäjät ovat yhä kriittisempiä Euroopan politiikkaa kohtaan. Olen vahvasti puolustanut tapaa, jolla EU-ssa päätöksiä tehdään. Vertasin tätä myös kansalliseen päätöstekoon, päätöksentekoon ja sanon, että Euroopassa päätöksenteko on paljon avoimempaa kuin kansallisella tasolla. Että Euroopassa keskitytään enemmän pitkän aikavälin päätöksiin. Ja samana päivänä, kun kansallisessa parlamentissa käytiin pitkällistä keskustelua Hollannin pohjoisrannakalle ajautuneesta valaasta, niin me puhuimme turvallisuustilanteesta vuoden 2050 jälkeen taikka sinne asti. Samaan aikaan sanoin, että Euroopan päätöksentekomenettely on paljon enempää kuin, paljon enemmän kuin, paljon enemmän kuin kansallinen päätös, päätöksenteko tieteeseen pohjautuvaa. Meillä on vaikutusten arviointeja, me perustamme politiikan tekomme tällaisiin vaikutusten arviointeihin, jotka ovat hyvin perusteellisia tutkimuksia. Sitten tuli tämä hiilivuotu ehdotus, joka perustuu vaikutusten arvioinnille, jota ei ole julkaistettu ja joka on jopa ristiriidassa – näiden arvioiden kanssa, joita ei ole julkaistu. Nyt kysynkin, miksi ihmeessä keskustelemme tätä ilman, että meillä on julkistettua vaikutusten arviointia ja miksi ihmeessä komissio laatii ehdotuksia, jotka eivät ole samoilla linjoilla omien vaikutusten arvioiden kanssa. Ei mitään, että ei, ei ihan täysin samoilla linjoilla, vaan ei lainkaan samoilla linjoilla. Haluaisin komissiolta tästä selvitystä jos otamme tosissamme Euroopan tason politiikan teon ja jos edelleen haluamme puolustaa tapaa tehdä työtä täällä EU:ssa niin, että toimimme pitkällä aikavälillä avoimesti tieteeseen pohjautuen. Ja tätähän kaikkea, tämän, tämä asia ei ole. 30 euroa tonnia kohti ei vastaa mitään tieteellistä asiakirjaa, jonka olen nähnyt tältä alalta. Haluaisin siis korostaa sitä, mitä Bas Eichhoutkin sanoi. Hiilivuoto ei ole asia, josta nyt kysymme, me keskustelemme, vaan tapa, jolla on laskettu ja laadittu tämä luettelo. Päästökauppajärjestelmä ja hiilivuodot, asiat, joita luemme, luomme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, perustuu siihen, että meidän on, on kannustettava innovaatiota. Ja jos näin haluamme tehdä, meidän on tuettava niitä yrityksiä, jotka investoivat innovointiin. Meidän on pyrittävä saamaan mukaan myös ne yritykset ja pakottaa ne yritykset, jotka eivät vielä innovoi, pakottaa ne innovoimaan ja investoimaan innovointiin, mutta tämän hiilivuodon kautta me emme tue niitä yrityksiä, jotka investoivat jo, emmekä kannusta sellaisia yrityksiä ryhtymään investoihin, jotka eivät niin vielä tee. Olen yhtä mieltä EPPn kanssa siitä, että tämä on aika kielteinen äänestys. Voimme sanoa vain kyllä tai ei. Mitään muuta ei, ei voida sanoa. Ei se kuitenkaan tarkoita, että jos vastaamme ei tälle luettelolle, etteikö tulevaisuudessa tulisi mitään hiilivuotoluettelua. Tietenkin tulee. Kyllä me pakotamme komission laatimaan paremman, paljon paremmankin luettelon. ECRlle haluaisin sanoa, että olen oikein iloinen, kun kuulen, että ECR haluaa hiili, hiilin hinnan nousevan 30 euroon. Olen oikein iloinen, kun kuulin tämän, komi- tämän sitoumuksen ECRn, ECRltä. Oikein mielelläni teen teidän ne yhteistyötä, kun paikkaillaan tulevina kuukausina päästökauppajärjestelmä. Todella odotan innolla ehdotuksianne ja tukeanne tässä asiassa. Sitten lopuksi puheenjohtaja. Eilen meillä oli YK ilmastokokous New Yorkissa. Viime viikolla mm, mutta meidän kertomuksia julkaistiin jossa lopultakin todetaan, että ajatus tällaisesta lyhyen ja pitkän, keskipitkän aikavälin toiminnasta on, on väärin ymmärretty, vaikka, vaikka toimitaankin vain tietyillä alueilla. Ei ole totta, että jos toimimme il, ilmaston alueella, että näin samalla tuhotaan omaa taloutta. Tämä ei pidä paikkaansa. Me vahvistamme omaa talouttamme. Eikä tämä tule miltään ympäristö, ympäristökansalaisjärjestöiltä, vaan IMFltä ja ilmastoraporteista. Siellä on erittäin asiantuntevaa porukkaa mukana. Todella haluaisin tukea vastalausetta. Meidän on pakotettava komissiota laatimaan uusi luettelo, joka perustuu tieteelle eikä poliittisille lehmänkaupalle. Kiitoksia sitten Rodriguez Rubio. Ria, gracias, presidente. Huomenta, puheenjohtaja. Me ryhmänä tuemme vastalausetta. Emme ehkä haluaisi näin teknisesti, vaan poliittisemmin ja sosiaalisemmin lähestyä tätä asiaa. Kuten olemme usein sanoneet, ryhmänä ymmärrämme, että päästökauppajärjestelmä on ollut erittäin hyvää saastuttavalle teollisuudelle. Ensimmäisessä vaiheessa päästöoikeudet jaettiin ilmaiseksi ja meidän käsittääksemme yritykset tekivät kaksi asiaa aivan oikeutetusti. Ensinnäkin ne lisäsivät sähköä, hintaa kuluttajille ja tois, tämän, niin siihen otettiin siis mukaan nämä ikään kuin päästöoikeuksien hinnat, kuitenkin ne oikeudet saattoi ilmaiseksi ja toiseksi spekuloitiin näillä päästöoikeuksilla. Vaiheessa 3, 2013-2020 periaatteessa jätet, lopetettiin ilmainen oikeuksien jakelu. Kuitenkin teollisuuslobby pakotti komissiota keksimään uuden tekoon syyn, jonka perusteella voidaan jatkaa samaan malliin nyt puhutaan tästä hiilivuotoluetteessa, siinä viitataan tilanteeseen, joka on aiheutunut siitä, että että kun yritys joutuu maksamaan oikeuksista, se saattaisi päättää siirtää tuotannon Euroopan unionin ulkopuolelle. Haluaisin muistuttaa todella kansalaisille sitä, mistä täällä puhumme. Me ymmärrämme, että tämä merkitsee sitä, että hyväksytään kiristys. Pyritään mukamassa objektiivisen mittaamaan tuo teollisuuden siirtyminen muualle. Minusta tämä on pelkkää hämäystä kuten täällä on sanottu, hiilien hinta on aivan kuvitteellinen, se on lobbyin äh, sanelema, eikä sillä ole todellista pohjaa. pohjaa. Täällä puhutaan 30 eurosta, kuitenkin täällä on sanottu, että todellinen hinta on 5 eurossa tonnia kohti korkeintaan. Tuotannon siirtämisen riskiä ei voida perustella se on vain tekosyy, jonka perusteella voidaan edelleen jakaa oikeuksia ilmaisesti, ilmaiseksi. Tarjou, markkina on täynnä oikeuksia ja hinnat ovat pohjalla. Näin voidaan kuitenkin edelleen jatkaa erittäin eniten saastuttavan teollisuuden tukemista. Me vastustamme tällaista päätöskauppajärjestelmää, koska se on ollut erittäin hyvä diili teollisuudelle ja eikä sillä ole päästöt vähentyneet. Kiitoksia. Mr. Linz. Ja, vielen Dank, Herr <clears throat> Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja Peter Liitse tässä kyllä jo selvitti ryhmämme kannan. Halusin vielä puolestani korostaa, että äh, suunnitelmallisuus on hyvin tärkeä asia ja päästökauppa järjestää määritelmä, sen uusi vaihe ensimmäinen ensimmäistä 2015 alkaen alkaa jo hyvin pian. Ja mm, ainahan kyse ei ole yksinomaan politiikasta. Täytyy myös ottaa huomioon tekninen ulottuvuus ja tässä tapauksessa se, että voimme sanoa vain kyllä tai ei. Ja jos nyt Pyydämme komissiolta täysin uutta luetteloa. Siihen liittyy liikaa epävarmuutta. Tässä on kyse nyt myös siitä, että nyt on väärä ajankohta puuttua ja siksi me EPPssä emme voi antaa tukea tälle aikautin vastalauseelle. Miss Grostete. Tervetuloa Grostete. Anteeksi puheenjohtaja, en kuullut nimeäni. Niin. Peter Liise hyvin esitteli EPPn kantaa. Toin hänen kantaansa täysin minusta tämä sektorilistan hylkääminen. Hylkäämistä täytyy todellisuudessa puhua. Niiden sektorien listan hylkääminen, jotka ovat hiilivuodelle alttiita, luo epävarmuutta, että yritykset eivät tarvitse, mitä tulee investointien ennustettavuuteen. Ja talouskriisin kontekstissa energiahinta nousee, Euroopan yritykset tarvitsevat tukea kansainvälisessä kilpailussa pärjätäkseen. Ja ne tarvitsevat vakautta ja hiilin viitehinta alttiiden sektoreiden laskennassa. Sitä ei pidä missään nimessä muuttaa. Pitää muistuttaa toiminta-alan mukaan ottamaton listalle ei merkitse, että se olisi vapautettu päästökaupasta. Sillä kuuluu päästövähentämistavoite, joka on 21 prosenttia vuoteen 20 asti. Tämä ei merkitse, että kaikki yritykset tulevat hyötymään 100 prosentista ilmaisia kiintiötä, vain 10 prosenttia miettiä vähiten päästöjä aiheuttavia laitoksia, jotka ovat verkkiarvon mukaan sellaisia, jotka ovat saamaan kiinteänsä ilmaiseksi muut laitokset. Niiden täytyy vähentää päästöitä tai valitettavasti sitten ostaa kiintiöitä. E, ne eivät hyödy näistä ilmaisista Äh, se, luomista tämä johtuu tästä sektorit ylittävästä korjauskertoimesta, joka on vähentänyt ilmaisia äh, lupia 10 prosentilla 2020 mennessä. Eli viitehinnan lisäksi meillä on taloudellinen teollisuus, joka pitää ottaa huomioon. Ja se on erittäin kova Euroopan teollisuudelle, näin piti sanoa. Tuleeko niin, Grazie. Adesso la collega... Kiitoksia sitten kollega Gutland. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että keskustelu on ollut kiinnostava ja Matias Grote otti erittäin tärkeitä kysymyksiä esille. Ja Bas Eichhout johdantopuheenvuorossaan esitti tärkeitä asioita. Siitä pitää lähteä. Minä olen itse allekirjoittanut kirjoittanut tämän päätöslauseen siltä pohjalta, että äh, kuten se keskustelustakin on käynyt ilmi, on epäselvyyksiä siitä, miten lista kriteerejä on käytetty erityisesti, kun, mitä tulee hintaoletukseen. Hinta nyt on, kuten useimmat ovat todenneet hyvin, alhainen 7 euroa tonni, äh, mutta oletukset perustuvat 30 euroon. Ja minusta tämä on on pillakoron ydin. Komission oma äh, vaikutusarvio on käyttänyt 16 euron viitehintaa, joka on jotain ihan muuta. Tosi outoa, että komissio ei seuraa omia olettamuksien. Ja sillä on luonnollista, että me sanotaan, että tehkääpä homma uusiksi, tehtäkää, korjatkaa tämä, palautetaan asia komissiolle, niin tämä tehdä uuden ehdotuksen, joka perustuu realistisiin hintoihin meidän täytyy pitää huolta siitä, että korjaamme päästökauppajärjestelmän, joka ei nyt toimi, sen näemme. Niin meidän täytyy kantaa vastuumme mahdollisimman hyvin luomalla järjestelmän, joka voi vähentää päästöjä. Ja sinun täytyy kääntyä EPPn e niin suuntaan. Sehän pyrkii ta- tekemään takapakkia. Ne puhuu Euroopan työpaikasta ja teollisuudesta, mutta meidän vastuun on kannustaa investointiin, vihreisiin investointiin, joka on tie eteenpäin Euroopalle. Ja tuo argumentointi, että EP käyttää, sehän on, äh, kannustaisi, kun kannustaisi teiniä olemaan tekemättä läksyjä ja röhnöttämään sohvalla ja jättämään hommat huomiseen. Ja tämä nyt ei auta meitä huomisen Eurooppaan. Grazie. Adesso il collega Fronte. Kiitoksia sitten kollega Fronte. Fronte. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun näinä päivänä saimme tiedon tästä keskustelusta, lobbarit hyökkäsivät kimppuumme ja lähettivät meille kantojan. Viiden tähden liikenne olemme aina tiivissä yhteydessä kansalaisiimme. Kansalaisetkin ovat lähettäneet meille kantojansa. Ja kun kansalaiset ovat saaneet tietoa näinkin teknisistä asioista, heillä on kyllä oma sanansa sanottavana. Esimerkiksi meille kirjoitti Meillä kirjoitettiin siitä, kuinka komissio aikoo vahvistaa sen, että noudatetaan Lissabonin tärkeintä periaatetta, eli saastuttaja maksaa periaatetta. Sitten meille kirjoitettiin, mikä on Euroopan ja komission näkymys nykytilanteesta. Nämä ovat siis kansalaisten viestejä, jonka mukaan 95 prosenttia teollisuudesta saa ilmaiseksi saastutusoikeuksia. Sanottiin myös, että päästökauppajärjestelmä ei ole EUn tavoitteiden mukaan, joiden mukaan pitäisi 80 prosentilla vähentää päästöjä vuotta 2050 mennessä. Ihmeteltiin myös, eikä pitäisi pitkällä aikavälillä toimia, kuinka aiotaan varmistaa, että tavoitteisiin päästään. Tässä on vain joitakin lainauksia meille lähetettyistä viestistä. Me toimimme viidentäinen liikkeessä kansalaisten äänitorvena. Kansalaiset pyytävät, että hylätään tämä luettelo ja tuemme siis sen vihreitä ja tuemme, tulemme tukemaan EFDD-ryhmänä tätä ehdotusta. Kiitoksia sitten Konecka. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já se trošku... Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä näen tämän tilanteen kyllä hieman toisenlaisena. Tulen nimittäin maasta, jossa meillä on paljon teollisuutta, joka käyttää kovin paljon energiaa. Ja jos tämä ehdotus olisi tehty vaikkapa puolisen vuotta sitten, niin olisi ollut ihan ymmärrettävää meidän siihen puuttua, mutta jos me nyt teemme kollegan ehdotuksen mukaisesti niin äh, teollisuutemme monissa maissa joutuu mm, epävarmuuden tilaan, erityisesti nyt äh, näinä työttömyyden lisääntymisen aikoina. Tämä olisi vaarallista. Perusajatus tässä on ihan hyvä ja oikea, mutta valitettavasti vaikutukset saattaisivat kääntyä epätoivottaviksi, sillä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristö asiat on aina nähtävä tällaisena kolmiona. Mielestäni ei ole ollenkaan hyväksyttävää, että tässä tätä kolmiota ei oteta oikeastaan huomioon kokonaisuutena. Meidän on aina pohdittava myös sitä, miten nämä eri toimet vaikuttavat tilanteeseen jäsenvaltioissa konkreettisesti. Toki olisi äärimmäisen tärkeää meidän kuulla myös vaikutuksista eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Tsekissä tämä voisi johtaa todella suuriin ongelmiin. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Potsch. Sure. Uh, this is quite a... Kiitos puheenjohtaja. Aika kiinnostavaa keskustelua tässä käydään ja meihin kohdistuu kyllä kovasti painetta, jos nyt, tai kun nyt tässä kun kuunneltiin Kuen eh, tsekki-kollegaa, niin aika moista painostusta on taitanut hänenkin kohdistua niin minunkin lopparien taholta ja meitä pyydetään olemaan vastuullisia ja niin edelleen. Toki Kyllä, ja nyt puhutaan teknisistäkin kysymyksistä, koska kovasti viisaita ollaan. Mutta kaksi asiaa, jotka ovat oikein oikein vakavia mielestäni tässä yhteydessä. Ensinnäkin, kun komissio ei kunnioita omaa vaikutusarviotaan, niin äh, mikä on sitten tällaisen vaikutusarvion arvo ylipäätään? Ja mikä on ylipäätään komission päätöksentekoprosessin arvo, jos komissio ei edes äh, onnistu omia vaikutusarvioitaan, teettämiä vaikutusarvioita kunnioittamaan. Tästä tulisi kyllä mielestäni vakavasti keskustella. Toiseksi, jos komissio päätöksentekoprosessissaan luo epäjohdonmukaisuutta, niin kuin tässä tapauksessa tapahtuu, niin tuleeko meidän kunnioittaa tällaista toimintaa ja jatkaa niin kuin ei mitään? Minun mielestäni ei. Mutta en tiedä. Niin kuin äh, Matias äh, Koitte sanoi, meidän ST-ryhmässä tulemme asiasta keskustelemaan ja tekemään sitten päätöksemme täältä pohjalta, mutta ei tämä nyt mielestäni ihan näinkään voi vaan mennä. Äh, ja myöhemmin emme voi olla riippuvaisia tämän päivän päätöksestämme, päätämmepä sitten tukea tätä vastalausetta tai olla tukematta – niin joka tapauksessa jatkossa meidän on keskusteltava vakavasti siitä, että miten on mahdollista komission jättää huomiota teettämänsä vaikutusarvio. Tämä on erittäin, erittäin vakava asia. Erittäin vakava. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtaja Potsch ja seuraavaksi kollega Boylan. I'd like to commend. Kiitos puheenjohtaja. Tuen Bas ja päätöslausumassa erittäin meidän pitää hylätä komission ehdotus äh, liittyen näihin riski, äh, äh, riskausten yritysten suhteen. Onko mitään ihme, että yleinen luottamus komission on alhaisimmillaan, kun komissio piilottelee omaa vaikutusarviotaan ja ainoa innovaatio, mistä komissio on kiinnostanut, on lukujen innovointi. Tämä 30 euroa tonni on ihan ta- taivaasta vedetty. Ja laskemat perustuvat ää, ilmiselvä väärään äh, hiilen ja tuk- sen bonusyrityksille, yrityksille, jotka pä- päästävät hiilidioksidin, joten ETS on selvästi pielessä, siellä täyttänyt tehtävänsä ja komissio pyrkii soimaan mahdollisuutta torjumalla kritiikin mahdollisuuden, että sen pitäisi saada mahdollisuus vähentää kasvihuonepäästöjä eikä tukea raskasta teollisuutta, jolla tuskin on halua tukea kestävää tuotantoa. Ja haluaisin, että valiokunta muistaa tämän. Kiitoksia. Sitten kollega Garcia Peres. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuorot eri, eri poliittisista ryhmistä osoittavat, kuinka monimutkainen tämä asia on. Ja onhan totta, että tähän liittyy tämä tekninen ulottuvuus, joka on hyvin tärkeä, mutta loppukädessä kuitenkin puhumme poliittisesta asiasta. Tämä on poliittinen päätös, tämä päätös, jonka täällä parlamentissa teemme, vaikka se on luonteeltaan tekninen, niin kyllä se vaikuttaa sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin, joten emme voi mielestäni näitä irrottaa toisistaan. Ja kun otetaan huomioon tämä koko asia monimutkaisuus ylipäätään, ei komissio voi ollenkaan äh, epäillä sitä, että mekö me päästökauppajärjestelmää tapana torjua äh, ilmastonmuutosta pitäisi tukemisen arvoisena, mutta meidän täytyy äh, huolehtia niistä ongelmista, joita tämä väärä hiilitonnin hinta aiheuttaa. Kun tämä nyt on kuitenkin kriteerinä sille, että mitkä hiilivuoto luettelon yritykset tälle luettelolle pääsevät, joten tämä on hyvin tärkeä koko päästökauppajärjestelmälle. Ja kun, jos me hyväksymme tämän ehdotuksen ja muokkaamme tuota hiilivuotoluetteloa, poistamme vaikkapa siitä sellaisia yrityksiä, jotka ovat luottaneet äh, listalla olevansa perustuen tähän 30 euron hintaan, niin kyllä meidän päätöksemme saattaisi äh, vaikuttaa hyvin kielteisesti mm, tiettyihin yrityksiin ja tiettyihin teollisuuden aloihin, jotka ovat luottaneet äh, siihen, että tämä aiempi päätös pitää. Joka tapauksessa hiilelle tarvittaisiin kunnollinen järkevä hinta. Me katsomme, että meillä täytyy olla joustava, mutta samalla voimakas järjestelmä, jossa otetaan huomioon menneisyyden virheet. Hiilivuotolista mm, mielestäni on aika epäilyttävä ja minä pelkään, että pidämmepä tai tästä pidämme tästä tai emme, niin säästökauppajärjestelmä on joka tapauksessa hyvin tärkeä väline. Joten kyllä tässä nyt meillä kaikilla on huolta ja niin kuin koordinaattorimme Herra Kroote tuossa aiemmin totesi, niin SD-ryhmä tänään vielä myöhemmin keskustelee sitten lopullisesta päätöksestään tämän asian suhteen. Grazie, abbiamo finito il... Kiitoksia. Tässä olivat nämä puheenvuorot. Muita pyyntöjä ei taida olla. Annan puheenvuoron Hans Bergmanille komissiosta. Hän voi vastata kysymyksiin, joita kollegat ovat esittäneet. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että voin esittää kommentteja. Tämä on kuuma peruna. Tiedoksenne voin todeta, että ETS-direktiivissä, joka on päätöksen pohjana, todetaan myös, että tämä luettelo pitäisi hyväksyä sen jälkeen, kun neuvosto on keskustellut tästä. Eli se, kun direktiivehdotus tehtiin, tiedettiin, että tämä on teollisuudelle tärkeä asia ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Kommentoin sen ensin vaikutusarviointia. Vaikutusarvio tehtiin ja se annettiin jäsenvaltioille, kun ne siitä keskustelivat ja toteaisin, että jäsenvaltiot ovat lähes yksimielisesti yhdellä tyhjällä kannattaneet tätä ehdotusta. Sitä tämä tarttu myös Euroopan parlamentin jäsenille. Me mitenkään pyri pitämään sitä parlamentin jäseniltä salassa. Jos se on päätöksen arvioinnin kannalta Äh, ehdotusluonnoksen kannalta tärkeää. olemme taloisia ja poliittisia argumentteja, mutta meillä on oikeudellinen arvio. Meillä on ETS-direktiivin luoma velvollisuus laatia lista uudelleen. Komissio arvioi, että olemme pitäytyneet näissä rajoissa. Me keräsimme dataa runsaasti, koska me piti käyttää dataa viimeiseltä 30 vuodelta hiilidioksidipäästö, sähkön päästö, sähkön käyttö ja kauppadataa. Ja sitten listalle pääsemiseksi hiilidioksidin kustannusten pitää ylittää tietty kriteeri. Sen tarvitaan hiilidioksidin päästöt ja myöskin hiilin hinta. Me käytimme 30 euroa. Sitä voidaan pitää aika korkeana ulkopuolisen tarkkailijan mielestä. Mä käytimme sitä viime kerralla. direktiivissä oli selkeä indikaatio. Meidän pitäisi käyttää tätä 2020 ilmastopaketin hintaa, joka oli 30 euroa. Tämä on vielä direktiivissä. Tässä on erilaisia oikeellisia tulkintoja sitä, onko tämä meitä vai pitäisikö meidän käyttää tämä velvollisuus käyttää äskettäin sitä dataa työn valmistautumis, valmistumisvaiheessa. Lähden sitä, että molempia täytyy pitää mahdollisena. Siksi teimme vaikutusarvioinnin niin käytimme eri hiilen hintoja, myös muita oletuksia, mutta keskitytään nyt hiilen hintaan. Ja vaikka sitten mikä on hinnan vaikutus eri sektoreiden listaan. Tulemme siihen tulokseen, että 16,5 euroa tonni olisi optio. Ja vaikutusarvoissa on selkeä lause, että tätä johtopäätöstä voi muuttaa, jos politiikka muuttuu. Tämä tehtiin viime vuonna, kuten tiedätte tammikuussa komissio teki jotakin tärkeitä ilmasto- ja energiaehdotuksia. Energia-, ilmasto-, kehikko, tiedonanto, jossa komissio on sitten 40 prosentin tavoitteen. Komission oli vaikea sopia tästä, kuten tiedätte. Yksi se viittasi tähän. Ja komissio ehdottomasti markkinavakausvarausta jolla olisi merkittävä vaikutus siellä hintaan. Ja tällä pyrittiin välttämättä alasta hintaa ja sitten tässä oli tämä kuuluisa backloading. Silloin hiilen hinta oli kolme tai neljä euroa ja oli laskemassa. Nyt hinta on 6-7 keppeillä nousemassa – Tässä suhteessa voi sanoa, että poliisikehikko, politiikkakehikko on muuttunut. Kaikki ei ole vielä hyväksytty, mutta toivotaan, että hyväksytään näissä puitteissa. Tällaisen vakauden hengessä ei voi kiistää, että sillä olisi vaikutusta. Silloin päätettiin, että 30 euroa olisi juridisesti oikea. Ja direktiivin puitteissa – Kuten sanoa, jäsenvaltiot olivat lähes yksimielisesti samaa mieltä. Parlamentilla on tietysti velvollisuus arvioida tämä, kuten teettäkin. Ja jos tämä vastalause menee läpi, on vaikea sanoa, mitä tapahtuu. Komission täytyy tietysti tehdä uusi ehdotus. Uutta listaa tarvitaan. Vaihtoehto, että ei olisi listaa, ei ole olemassa. Mutta tässä vaaditaan teknistä työtä ja poliittisia keskusteluja. Enkä nyt pysty ennakoimaan, kauanko siinä menee. Heitänpä vaan tämän tähän. Joku sanoi, että, että me emme ota huomioon, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Me olemme tarkastelleet tarkkaan, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Me olemme Norjan, Islannin ja Liechtensteinin mukaan huomioon ihan direktiivi koske, on muitakin maita, jotka tekevät asioita, mutta erittävästi sääntöjen soveltamisen muuttamiseksi. Totta kai me suhtaudumme tulevaisuuteen optimistisesti, mutta tässä päätöksenteossa emme voi ottaa sitä huomioon. Tämän sanoisin, että mielelläni vastasin muihin kysymyksiin. Mr. Gott. Eine Frage haben Sie gerade. Tässä vähän kiertelitte kuin kissa kuumaa puuroa. Sitä kysymystä, että ette tiedä, että kauanko tämä kestäisi siis. Mm, entäpä sitten windfall-voitot. Tästähän on puhuttu. Mitä tämä tarkoittaa windfall profit-alalla, jos kyse on 30 euroa tasosta tai 16 euroa tasosta. Voitteko vastata tähän ja voitteko tuota aikataulua tai ajankohtaa vielä hiukan tarkentaa? Vuoden 2015 luvathan pitää hankkia huhtikuuhun 12, 2016 mennessä, joten voisitteko nyt vielä kertoa, että kauanko tämä tulee kestämään? Komission on, komissio on tarvinnut aika paljon aikaa tähänkin mennessä. Ja kyllä parlamentin, tämä on parlamentin perusoikeus. Me olemme lainsäätäjä. Meidän täytyy pysäyttää lakiehdotus siinä tapauksessa, että se on epäselvä ja tarvitsemme lisätietoja. Voisitteko nyt hiukan valaista tätä meille siis ää, aikataulun mukaan sekä windfall ää, profit kysymys ja kuka sen maksaa? Kuluttajat siis äh, energiahinnoissaan vai veronmaksajat suoraan. Äh, voisitteko hiukan valaista tätä meille vielä lisää niin, että meillä olisi tämän iltapäivänä äänestystä varten tosiasiat tiedossamme. Kiitos. Adesso la parola Eichhaute, poi... Sitten annan puheenvuoron Aikautille ja lopuksi komissio saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin on joitakin kysymyksiä komissiolle. Kaikki vastaukset eivät olleet kovinkaan selkeitä, täytyy sanoa viittaatte siihen, että poliittinen näitä on muuttunut, se on kyllä totta, mutta jos nyt pysytään tosiasioissa, niin vaikutusten arvioissa otatte huomioon takapainotuksen hintakehityksestä, katsokaapa näitä tuloksia, kun siellä otetaan huomioon niin, tai jätetään pois takapainotus, kyllä se on mukana näissä laskuissa, ollaanpa tässä nyt aivan selvä. Sitten toinen asia, nämä ehdotukset, joista puhuitte, 2030 pakettiin, ja MSR-paketti alkaa 20, 2022. Nyt kuitenkin puhutaan hiilivuodosta vuoteen 2020 asti. Kyllä uusista, uusia ehdotuksia on, mutta ne alkavat vasta 2020 jälkeen ja nyt puhumme vuodosta siihen asti, joten pidetäänpä nämä vuodet oikein. Sitten sanoitte, että teknisesti tarvitsemme aikaa, jotta voimme laatua uuden luettelon hiilivuodosta ja on, olen iloinen siitä, että toistatte sen, että tietenkin teette uuden luettelon, koska sitähän me juuri haluamme. Haluamme uuden luettelon. Oli kuitenkin vähän epäselvää, miten kauan tähän aikaa tarvitaan. Otitte mukaan jo poliittisia keskustelujakin. Mutta minulla ei kiinnosta se. Se ei ole sinun teidän huolenne tällä hetkellä teknisesti. Voitte tehdä näin huomenna vaikutusten arvioinnissahan jo on laskettu ne lisätulot, joita jäsenvaltiot saavat, mikäli käytätte 16,5 30 sijaan. Joten jotta saada nämä 5,0 miljardia tai mitä siinä vaikutusten arvioissa onkaan hyvin tarkastu, tehän tarvitsette siihen jo luettelon, joten teknisesti asia voidaan hoitaa hyvin nopeasti. Ja tämän haluaisin teiltä kuulta, kuulla. Ehkä poliittisesti ton, tämä juttu on toinen, mutta se on sitten poliitikkojen käsissä. Teknisesti haluaisin tietää, kuinka nopeasti tämä voidaan hoitaa. Sitten business lomparista yksi huomio kollegoille, joita huolestuttaa tämä 30 euroa. Minä todella haluaisin vedota, että joka kerta kun keskustelette päästökauppajärjestelmän uudistuksesta ja teille sanotaan, että ei, älkää ajatelko tätä järjestelmää, niin muista, muistakaa, että tässä lobbissa on käytetty niitä argumentteja, jossa jo käytetään 30 euroa, kun tehtiin takapainotusta, sanottiin, niin älkää, älkää sitä tehkö, tehkö kun nyt hän mennään 5 kuuteen euroon, niin nyt hän sanoo, mutta, mutta mehän in, laskemme investoinnit 30 eurolla, mutta sepäs on sitten kiinnostavaa, miten te oikein käytätte, käytätte liiketoimissanne 30 vai 5? Jos käytätte kolmatta, niin älkää en, enkä, en enää vastu, vastustako takapainotusta, ja jos on viisi, niin älkää sekaantuko tähän keskusteluun, mutta ollaan älykkäitä ja annetaan bisneksenä olla lobbareiden kanssa johdonmukaisempia, koska he tällä hetkellä käyttävät aina sitä argumenttia, joka parhaiten sopii, kun ovat teidän huoneessaan, huoneessanne. Adesso la parola alla Sitten komissiolle puheenvuoro vastausta varten. Okay, so thank you. Kiitos. Kuka voittaa? Kuka häviää lyhyemmästä listasta? me teemme jotain arviota. Jos lista on lyhyempi, on vähemmän ilmaisia lupia jollekin sektorille, silloin jossain vaiheessa tulevaisuudessa lupia pitää mennä enemmän. Ja jäsenvaltiot saavat nämä tulet. Kaikki varmaan tietävät tämän vaikutusarviosta. Olemme keskustelleet, että ehkä tämä kuuluisa korjaustekijä, sitä pitäisi ehkä vähän laskea uudelleen. Ja se ehkä löydettäisiin niitä, jotka pysyvät listalla. Tämä on vähemmän varmaa. Jos joku teollisuus saa vähemmän ilmaisia lupia, ne saattavat nostaa kustannuksia tai tuote, tuotteen hinta no se nousee tai sitten voittomarginaali tippuu ja osakkeenomistajat kärsivät. Teollisuuden aloittain on vaikea sanoa, miten vähemmän il- ilmaistelupien määrän pieneminen vaikuttaisi. Ja totta kai teillä on oikeus hylätä tämä. Kysyt aikataulusta. Totta on, että meillä on dataa. Voisimme aika nopeastikin tehdä uuden listan. Täytyy painottaa, että tässä direktiivissä mahdollisuus että pääsee listalle löysemmin kvalitatiivisen kriteerein. Useampi sektori, jotka eivät olleet listalla lukujen pohjalta, ne lisättiin kvalitatiivisten kriteerien pohjalta. Ja me ennakoidaan, että jos lista lyhenee, niin tulee paljon hakemuksia päästä kvalitatiivisiin laadullisiin syin. Ja tuo taas kestää aika kauan tuo luo epävarmuutta. Raikka sanoi, että, että backloading otettiin siinä jossain määrin huomioin, mutta lähinnä uusimmat, uudet ehdotukset konkreettisemmin 2020 Tällä on vaikutusta ETSn uskottavuuteen. Ja nämä hintaennustukset tehtiin, kun ETSn uskottavuus oli erittäin alhainen ja tilanne on muuttunut nyt. Toivottavasti vastasin kysymyksiin. Grazie. Eh. Kiitoksia. Olemme käyneet nyt laajasti keskustelua tästä asiasta. Ryhmät voivat tietenkin vielä syventää omia arvioitaan. Haluaisin muistuttaa, että äänestämme tästä tänään iltapäivällä lounan jälkeen. Nyt haluaisin siirtyä yhteiskeskusteluun kohdista 7 ja 8. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause komission asetus jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008-98 EC liitteen kolme korvaamisesta. Sitten kohta kahdeksan työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause komission päätös jäteluettelosta annetun päätöksen 2005-32 EY muuttamisesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin mukaisesti. Monet, molemmat ovat kollega Köstingerin hoidossa. Hän on tehnyt tänne vastalauseen ja tämän jälkeen tietenkin sitten kuullaan ryhmien mielipiteet. Elisabeth, ole hyvä. Ja dank, herr Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti näihin vastalauseisiin. Puhun näistä molemmista yhdessä, kun aikakin on tässä jo kortilla. Ensimmäisessä vastalauseessa kyse on jätepuitedirektiivin kolmannen liittyen käsitteen muuttamisesta. Ja toisessa on kyse jäteluettelon 39 muuttamisesta, mitä tulee vaarallisiin ominaisuuksiin. Tässä ensimmäisessä siis direktiivin liitteen kolme muuttamiskysymyksessä on kyse siitä, että kun kyse on konkreettisesti sovituista normeista, jotka ovat jo voimassa jäsenvaltioissa, niin tässä on hyvin epäselvä muotoilu. Ei ole myöskään sovittumista raja-arvoista tai testimenetelmistä, joten tämä itse asiassa on äärimmäisen epäselvää tämä kaikki. Sitten HP14, eli niin kutsuttu ekotoksisuus, sitä, sekin on täysin epäselvä. Meillä on kansallinen määritelmä eri jäsenvaltioissa, mutta ei yhteistä. Ja sitten vielä HP4. Tässä on kyse tällaisesta ärsyttävästä aineesta niin esimerkiksi biomassan, biomassaa polttaessa voi syntyä, kun poltetaan vaikkapa puumateriaalia, tuhkaa, joka sisältää kalsiumoksidia, eli siis kalkkia itse asiassa, ja tämä voi olla ärsyttävää, ja nämä jätteet katsotaan vaarattomiksi, mutta ei varmaankaan ole kenenkään edunmukaista jättää niitä vaarattomiksi. Toinen vastalause liittyy sitten tähän jäteluetteloon. Tässä on kolme vaarallista, vaaralliseksi katsottua ominaisuutta. Metallinen e, elohopea ja sitten puna lieju. Joten kun ajatellaan eh, metallista, elohopeaa, tämä nyt ei välttämättä olisi mielestämme tarpeellinen, koska tämän tyyppiset jätteet tähänkin mennessä on katettu erinomaisella tavalla eh, esimerkiksi maakaasun polttojätteet teen kyseen ollessa, mistä tässä yleensä on kyse. Eli nämä on hyvin jo katettu. Ja <laughs> auch sehr Tämä on hyvin monimutkaista puheenjohtaja. Ja de facto mm, tarkoittaa, että, tämä tarkoittaa sitä, että nämä, näitä, tämä johtaa ikään kuin tällaiseen kahden, kahteen eri järjestelmään, rinnakkaiseen järjestelmään jäsenvaltioissa, ja aiheuttaa hyvin paljon epävarmuutta. Tässä tämä oli oikeastaan kaikessa lyhykäisyydessään. Tämä on kyllä oikein teknistä ja hankalaa, joten nyt minua kovasti kiinnostaakin kuulla, mitä mieltä komissio on tästä kaikesta. Grazie. Sillä adesso... Kiitoksia. Tähän mennessä olen saanut puheenvuoropyönnön ainoastaan Meisneriltä. Annankin hänelle puheenvuoron heti. No kiitos puheenjohtaja tässä kuuntelin Elisabettia ja voin ihan ennalta todeta, että ALDE-ryhmä ei näitä vastalauseita voi tukea, koska meidän mielestämme nämä liitteen kolme määritelmät ovat hyvin käyttäjäystävällisiä ja jopa tarkempia kuin Äh, aiemmat. Kollega Köstinger tuossa totesi, että äh, vastalause liittyy myös siihen, että oikeastaan tässä tarvittaisiin hiukan lisää aikaa, enemmän aikaa, mutta kun tuota aikaa meillä ei ole. Itse tulen Itävallasta ja tiedän, että Itävallassa äh, esimerkiksi katsotaan, että tämä tulisi nyt saada voimaan. Tämä on hyvin, hyvin tekninen asia ja katson, että nämä tekniset asiat pitäisi jättää kyllä komission asiantuntijoiden hoidettavaksi. Eh, minun ryhmälläni ei ole tässä asiassa mitään ongelmaa. Meidän mielestämme vastalausetta ei tule esittää, emme tule sitä tukemaan. Kyse on YK-lainsäädännöstä, kansainvälisistä sopimuksista ja tässä nyt vaan sopeutetaan meidän säännöstömme tähän kansainväliseen säännöstöön, joten meidän mielestämme tässä ei ole mitään ongelmaa. Komissio voi hoitaa asian ihan tykönänsä ja me emme tue tätä vastalausetta. Grazie. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron heti komissiolle niin, että komissio voi vastata. Thank you, <clears throat> Mr. Chairman. My... Kiitos, pojat. Olen Garcia Borges. Olen tämän jätehuoltoyksikön johtaja ja olen virkaa tämä johtaja vihreän talouden alueella. Jos sallitte pari alustavaa kommenttia. Nämä kaksi asetusluonnosta ongelmajetteistä ja jätelistasta eivät ole mitenkään tyhjästä nykästöä, vaan tässä on tehty viisi vuotta intensiivistä työtä, paljon kokouksia, paljon keskusteluita, ja merkittävää teknistä arviointia. Itse asiassa näiden asiakokonaisuuksien tekninen monimutkaisuus on runsaasta, mutta iloksemme suurin osa sidosryhmistä kannattaa muutosta ja jätekomiteassa Meillä oli suuri enemmistö jäseniä, jotka vastustavat puolesta. Meillä on 24 ääntä. Ja Itävalta, Kreikka ainoastaan vastustivat tätä eri syistä. Ja ja nyt läpi rouva Köstingerin ehdotuksen perusteluita. Pyydän anteeksi etukäteen, koska, koska tämä on monimutkainen aihe. Ja on tärkeää, että valiokunta saa riittävät tiedot. Puheenvuoron aika pitkä ja yksityiskohtainen ja pyydän anteeksi mitä tulee ongelmajätteen ominaisuuksien piirteisiin ja tässä on kolme prosessiargumenttia tässä päätöslausumaehdotuksessa. Ensiksi on esitetty, että komissio ylitti mandaattinsa muuttaessaan jätepuitedirektiiviin liitettä kolme ää, tieteellisen edistyksen valossa – mutta mitä komissio ja komitean tuolla teki, aikoo tehdä, on jotain mekanisempaa kuin tavallinen tekninen mukaan tämmöinen. Me vaan yhden mukaista tämme iät, vaarallisen jätteen ominaisuudet kemialainsäädännön kanssa. Nämä vaaralliset ominaisuudet luetellaan nyt 2008 asetuksessa luokittelussa. Tämä koskee kemiallisten aineiden pakettien merkintä, pakkausten merkintöjä tässä asetuksessa. Tämä heijastaa teknistä ja tieteellistä edistystä. Ja tämä yhdenmukaistaa kemialainsäädännön YK on yhdist- yhdenmukaistettuun kemian tuotteiden merkintöjen listan kanssa jätealan komitea laati yhtenäisen kannan näistä kahdesta asetuksesta. Pelkään, että tällä argumentilla ei ole mitään painoa. Komitea antoi kaksi lausuntoa, oli kaksi äänestyslistaa ja kaksi merkintää komitologiarekisterissä. On totta, että molemmat ehdotukset käsiteltiin yhdessä. Mutta vain siksi, että nämä ovat erottamattomasti naimisissa. Kukaan ei estänyt vastalausetta. Eivät edes ne, jotka vastustivat ehdotusta. Siksi meillä on yhteinen keskustelu tänään. Eh, eh, Sitten tässä väitetään, että asetusluonnoksen ehdotukset ovat epäselmiä ja voivat aiheuttaa oikeastaan epävarmuutta, mutta itse asiassa nämä vaaralliset ominaisuudet määritellään asetuksessa täsmällisemmin kuin nykyään. Ja tämä vaarallisuutta ilmaiseva lausuma vähentää oikeudellista epävarmuutta. Toiseksi tässä väitetään, tämä vaarallisten omen, omenaksen mainitseminen voisi merkitä rakennusjäte ja esimerkiksi polttotuhka pitäisi luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta tämä ei ole asiantuntijoiden vakiintunut kanta. Eikä jätekomitean jäsentä enemmistö, joka kantaa. Joka tapauksessa komissio selkeyttää kysymystä tämän ohjaavan asiakirjan muodossa, jonka alkamme julkaisemaan ja tulemme selkeästi toteamaan, että ne sellaiset jätteet, joissa jossa ei ole tämän jätteen ominaisuuksia tai jotka ovat harvoita, koska ne ovat karbonisoituneet, siis hiiltuneet, palaneet. Niitä ei voi pitää vaarallisena. Ja sitten tässä on argumentti, että asetuksessa ei määriteltäisi vaarallista ominaista 14 ekotoksisuutta. Mutta on olemassa määritelmä, nykyinen määritelmä. Mitään oikeudellista tyhjyyttä ei ole. Vaikka komissio on aloittanut tutkimukseen, jotta voidaan tunnistaa, onko tarvetta muutoksiin ja mitä mahdollisia vaikutuksia sillä olisi. päätösloma annetaan myös ymmärtää, että jäsenvaltioiden pitää sopeuttaa lainsäädäntöä kaksi kertaa ensin nyt ja uudelleen, kun tämä Valsamme 114 määritelmä saataisiin lop- tehtyä. Tätä argumenttia on vaikea ymmärtää, koska tarkoituksemme on sopeuttaa asetusta, joka on välittömästi sovellettavissa. Joka ei vaadi mitään transpositiota. päätöslauselmaluonnoksessa on vastalaus, joka perustuu sille argumentille, että vaikutusarviota ei ole tehty. Tämä on tavallinen vastalause. Halusinpa kuitenkin todeta, että tämä vaikutusarvio ei tarvita komitologia vaiheessa ja CRP asetus, johon tämäkin ehdotus perustuu, siihen liittyy kattava selvitys, tieteellistä dataa, sidosryhmien näkemykset. Ja tätä on kerätty viiden vuoden valmistelukauden aikana. Ja nyt tähän jätelistää muuttavaan liitteeseen. Jos oikein ymmärrän päättäessä, lasmahdotuksen pääargumentti on, että komission olisi pitänyt ehdottaa radikaalimpaa ja te listan muutosta. Ja 2008 tutkimuksessa ehdotettiin täysin uutta rakennetta jätelistalle. Mutta hylkäsimme tämän vaihtoehdon loppujen lopuksi on selvää, että kansalliset viranomaiset eivätkä sidosryhmät halunneet radikaaleja muutoksia, koska sopeuttamiskustannukset täysin uuteen listaan olisivat olleet suuremmat kuin lopullinen hyöty. Tämä on sitä vähän rajoittunutta ymmärrystä siitä, miten tämä jätelistat käytössä toimii. li, listalla keinot identifioida jäte joko vaaralliseksi tai ei. Ja sitten on luokka jäte, jäteestä, joka pitää tapauskohtaisesti määritelmä arvioida, jos selvitetään sisältävätkö ne vaarallisia aineita. Ja on myöskin joustavuusmekanismeja. Nämä mekanismit, jotka on lisätty direktiiviin, mahdollistavat sen, että, että e- se, tässä että voidaan luokitella uudelleen. Tämä on nykyjärjestelmä. kaikki jäsenvaltiot, Itävalta, ovat tyytyväisiä tähän perusrakennelmaan. En tiedä, minkälaisen järjestelmän Itävalta haluaisi luoda. Selvää kuitenkin on rakenteelliset muutokset murtaisivat sekä ympäristön että talouden kannalta järjestelmää. uusia vaarallisia ominaisuuksia ei otettu huomioon jätelistaa laatiessa. mutta tähän muutoksen tai ennen tehdyt, ei ole ehdotettu, että vaarallisten aineiden muuttamisella, listan muuttamisella olisi merkittävää vaikutusta ää, tälle listalle. Ja mitä tulee akkujen pattereihin, täytyy todeta, että patteri oli, olisivat jo tällä hetkellä – niissä siihen yksi tai useampi valsen jätteen ominaisuus. Ja kuten jätekomitean pöytäkirjassa todettiin, komissio on jo suostunut etäjätelistaa äh, revisioida uudelleen aloittain patterista keskustella jäsenvaltoista ja tämä patterikomiteassa. Yhteenvetona puheenjohtaja pyytäisi valiokuntaan äh, ole mä tukematta kahta päätöslausmaehdotusta. Nämä kaksi äh, asetusluonnetta ovat selkeitä ja ne Päivän selvästi parantavat nykytilannetta. Toisekseen Ja jos nämä ehdotukset hyväksyttäisiin puolestaan, lainsäädäntö muuttuisi epäjohdonmukaiseksi, koska CLP-asetus olisi täysin sovellettavissa ensi vuonna – ja tämä olisi epäyhteensopiva muutos tämän jälkeen jätedirektiivin kanssa. Emmekä kykenisi enää minämata sopimuksen alaisia velvoitteita täyttämään. Yksi ehdotus on, että me pyrimme siihen, että takaamme elohopea jäte katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Ja voin taata teille, komissio on valmis lisätöihin. Tulemme antamaan neuvoja, kirjoja, jolla taataan jäte listan ja se harmonisoiminen. Ja jatkamme työtä vaarallisen ominaisuuden 14 ekotoksisuuden kanssa. Paljon kiitoksia ja pyydän anteeksi tästä varsin pitkästä ja monimutkaisesta lausunnosta. Grazie, ringraziamo noi la Kiitoksia komissiolle tästä perusteellisesta selvityksestä. Luulenpa, että täl, tässä vaiheessa meillä ei ole enempää kohtia käsiteltäväksi täksi aamuksi, joten tappaamme iltapäivällä kello 15 ja jatkamme valiokunnan työtä.